Panie Przewodniczący! What is that? The card is there? No, It's, it's over there. Yeah. No. Is that right, Christian? Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do głosowania, before we start to vote, I'd like... Iltapäivä ennen kuin siirrymme äänestämään, antaisin puheenvuoron ja Melonelle Portugalista. Hän voi esittää henkilökohtaisen kannanoton. Is Mr. Melo present? Onko herra Melo paikalla? No. Okay, so let's proceed with the vote. Sitten jatketaan äänestyksillä. Puhun puolan kieltä. Onko teillä huomioita tästä Balsanin tekstistä, joka teille on jaettu? Niin, pöytäkirja on nyt hyväksytty ja sitten voimme siirtyä vasta äänestämään.